tänään on kansainvälinen naisten päivä ja esityslistamme on sen mukainen. Tänä aamuna meillä on kaksi keskustelua liittyen naisten tilanteeseen. Sen jälkeen YK on pakolaisasian päävaltuutettu